ja muilla alueilla, kun neuvottelemme Norjan kanssa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on yksi päätöslaumaesitys tämän keskustelun päätteeksi. Näin saamme tämän esityksen ja äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraava istunto jatkuu huomenna aamulla kello 8.30. Jatkuu 14 ja sitten 15.17. Teillä on esityslista parlamentin nettisivuilla. Nyt päätämme tämän iltaistunnon tähän. Hyvää illan jatkoa, hyvää yötä kaikille ja tapaamme huomenna.